mukaan siirrymme nyt seuraavaan asiaan yhteiskeskustelun, joka liittyy Euroopan unionin ja Tunisian välisiin kauppasuhteisiin. Esittelijä on Rova de Sarnes. Kyse on yksipuolisista kaupan toimista, jotka koskevat Tunisian ja toisaalta EU- ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta on kyse. Kyse yhteiskeskustelusta aluksena puheenvuoron esittelijälle edustaja Dössarnesille. Olkaa hyvä. Euh, merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh. Kiitoksia kovasti, hyvä puhemies. Käsittääkseni tässä on kyseessä erittäin tärkeä keskustelu, jota käymme tänä iltana. Palaan siihen muutaman kuluttua. Ensin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet täysin mukana viime viikkojen ajan tässä asiassa sen käsittelyssä. Se on merkittävä asia ei pelkästään Tunisialle, vaan myös Euroopalle. Kaikkihan tunnette Tunisiaan liittyvät asiat. Kaikki tiedätte, miten valtavan maan, pitkän matkan tämä maa on kulkenut. Se on yksi niistä harvoista ja ainoista maista, jotka ovat onnistuneet demokraattisessa muutoksessaan ja onnistuneet vakiinnuttamaan demokratian. Ja näin ollen se on myöskin vahvistettu Nobelin rauhanpalkinnolla tunnisen vuoropuhelusta. Meillä on ollut tietysti, kuten kaikki muistatte, terroristi-iskut, jotka kohdistuivat siihen, eivätkä terroristit suinkaan sattumanvaraisesti valinneet Tunisia, vain siitä syystä, että Tunisia oli onnistumassa. Ja näin turistit, terroristit kykenivät iskemään kyntensä turismiin, matkailualaan, joka on niin tärkeä Tunisialle – ja myöskin se on vaikuttanut nuorten tilanteeseen, lisäksi Libyan naapuruus ja ehkäpä tulevaisuudessa myös Algerian läheisyys aiheuttaa epävarmuutta. On selvää, että Euroopan tulee auttaa Tunisia onnistumaan ja se on nimenomaan se henki, jossa me käsittelemme näitä kysymyksiä. Ensinnäkin teksti on erityisen merkittävä. Se on merkittävä siitä syystä, että komissio esittää kiireellisiä toimenpiteitä Tunisian puolesta. Se on merkittävä myös siitä syystä, että meidän täytyy tehdä konkreettisia tekoja. Kysymys ei ole siitä, että puhutaan hienoja puheenvuoroja tai että tässä olisi kyseessä pelkkä sanahelinä, vaan me todellakin autan Tunisian kansaa. Se, mitä komissio ehdottaa, on todella hyvä. Ei pelkästään lisätä oliviöljyn tuontia, vaan 35 tonnilla. Se on valtava määrä tuoda lisää oliviöljyä Tunisiasta. Ja annan teille myöskin lukuja siinä mielessä, että Euroopassa tuotamme yli miljoona 400 000 tonnia oliviöljyä. Tämä on merkittävä asia Tunisialle. Ja näin tarkastelemme siis myös sitä, mitä tuloksia saadaan aikaiseksi vuoden kuluttua, ja jos jotain ongelmia syntyy, en usko siihen, niin silloin niihin puututaan. Toiseksi kysymyksessä on kysymys vapaakauppasopimuksesta Tunisian kanssa. Me äänestämme päätöslausumasta huomenna. Olemme kovasti työstäneet sitä valiokunnassa. Parlamentin viesti on hyvin selkeä. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että puhutaan vapaakaupasta, vaan ennen kaikkea poliittisesta ratkaisusta, joka ilmaisee solidaarisuutemme, tukemme demokratialle, taloudelle ja työllisyydelle Tunisiassa. Siinä määritellään myös onnistumisen kriteerit. Ensinnäkin toteamme, että sen täytyy olla poliittista toimintaa, toisen sen täytyy olla epäsymmetrinen suhteessa Tunisian ja edistysmielinen. Siinä täytyy olla avoimuutta, ei pelkästään avoimuutta, vaan niin, että kaikki tunisialaiset yhdessä ottavat omistajuuden tästä sopimuksesta. Ja näin saamme aikaiseksi myös sen vuoropuhelun, jota käytiin täällä Euroopan parlamentissa tunisialaisten parlamentaarikkojen kanssa, on erittäin tärkeää vakauttaa ehdottoman pysyvällä tavalla tämä sopimus. Se palvelee Tunisia tämä sopimus, kaikkia tunisialaisia ja silloin me vastaamme niihin vaatimuksiin, joita meillä on myöskin itsellemme olla tunisialaisten ja Tunisian puolella. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, arvon esittelijä. Haluaisin kiittää teitä ja nyt seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Cecilia Malmström. Hän puhuu komission nimessä. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltaa. Tunisia ja Euroopan unioni ovat olleet läheisiä kumppaneita jo pitkään. Vuodesta 2012 eteenpäin EU on tukenut nuorta tunisialaista demokratiaa suositumuskohtelun kautta, joka ei pelkästään kauppaan, vaan mukana monen tyyppisiä muitakin toimia, kuten poliittisen vuoropuhelun vahvistaminen – ja merkittävä lisäys tekniseen ja talousapuun, jota annetaan Tunisialle. Kuten sitten jo totesi, on erittäin tärkeää tukea tuota maata, jossa demokratia on hyvin heikolla pohjalla vielä ja jossa tilanne, kuten kaikki tiedämme, on äärimmäisen vaikea kansalaisten ja hallituksen kannalta. 20 vuotta sen jälkeen, kun asioisäätiösopimus allekirjoitettiin, jonka kautta kahdenvälinen kauppa on enemmän kuin kaksinkertaistanut, nyt aloitetaan uutta prosessia. Nyt syvennetään kauppasuhteita entisestäänkin. Olen vakuuttunut siitä, ja hiljattaisetkin mielenosoituksetkin tämän osoittavat, että poliittinen menestys Tunisiassa riippuu sen taloudellisesta menestyksestä. Nämä kulkevat käsi kädessä. Meidän velvollisuutemme on tukea tätä kehitystä. Avoimuus kauppan ja investointien alalla on tässä merkittävässä roolissa. Neuvottelut syvän, syvällisen ja pitkälle menevän DCFTA-sopimuksen osalta ovat vain yksi tapa, jolla EU voi tukea Tunisian talouden elpymistä. Se kulkee käsikädessä myöskin uudistusprosessin kanssa, johon Tunisia itse on ryhtynyt. Olin erittäin iloinen vieraillessani Tunisiassa viime syksynä aloittamassa neuvotteluita tästä DCFTA-kauppasopimuksesta. Olemme tietoisia siitä, että herkkä tilanne valitsee vielä maassa. Neuvottelut ovat suuri haaste Tunisialle. Siksi irtaamme, niin kuin esittelijäkin totesi, epäsymmetrisiä, pikkuhiljaa käyttöön otettavia kaupan helpotuksia Tunisian suunnalla. Olemme Tunisian kanssa samaa mieltä siitä, että kannattaa edetä askel askeleelta. Ensimmäisenä vaiheena on keskinäinen vuoropuhelu, jossa otan huomioon, huomioon realiteetit, erityispiirteet ja odotukset, jotka kummallakin vastapuolella on. EU on valmis tukemaan näitä neuvotteluita ja auttaa myöskin säännösten panoa panossa. Mukana on uudistusprosessi ja sillä pyritään uudistamaan avainalueita, kuten palvelusektoria ja maataloutta. Lisäksi annetaan tukea yksityiselle sektorille. Olen täysin tietoinen siitä merkityksestä, joka Tunisian kansaisyhteiskunnalla on. Sillä on ollut merkittävä rooli uudistusprosessissa. Siksi senkin täytyy olla mukana näissä neuvotteluissa. Olin iloinen tavatessa monia kansainvälisyhteiskunnan jäseniä ja kävin myöskin vuoropuhelua DCFT-sopimuksesta. Haluan mahdollisimman paljon avoimuutta ja keskustelua kansainvälisyhteiskunnan suuntaan sekä Tunisian että Euroopan puolella koko prosessin ajan. Kansainvälisyhteiskunnalle täytyy antaa jatkuvasti tietoa kustakin neuvottelun vaiheesta. Jatkuva kansainvälisyhteiskunnan mukaan ottaminen tulee olemaan merkittävässä roolissa, kun lisäämme tietoisuutta neuvotteluista ja myöskin tulevasta täytäntöönpanosta. Mitä asetusluonnokseen tulee, joka liittyy oliiviöljyn, toimenpiteen tarkoituksena lähettää myönteinen poliittinen signaali Tunisialle ja tuoda konkreettista, kourin tuntuvaa, lyhyen aikavälin hyötyä taloudelle ja samalla työpaikkoja, joita kipeästi tarvitaan Tunisiassa epätoisesti suorastaan. Euroopan parlamentin käsitän asiaa hienolla tavalla ja kiitän Marjelte Särnisiä esittelijän tekemästään työstä ja kaikkia muitakin, jotka ovat intavaliokunnassa tätä asiaa työstäneet. Ja muitakin valiokuntia haluaisin kiittää Toivon mukaan parlamentti huomenna tukee INTA-valiokunnan tekstiä ja hyväksyy sen niin, että tunnisille annettavat helpotukset astuvat voimaan nopeasti Tunisesta tuodun öljyn tietystikin täytyy noudattaa EUn terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia ja tuontivaatimuksia. Kyse on rajoitetusta ja aikakaudesta. Se kestää kahden vuoden ajan ja sitä tullaan valvomaan tarkalleen. Olen voittelu vakuuttuneita siitä, että komissio ottaa huomioon yleisen tilanteen, joka valitsee Euroopan unionin oliviöljymarkkinoilla. Otettavasti tämä kiintiömäärä tulee sopeutumaan hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen ilman sillä merkittävää vaikutusta. Vili Markkonen, kiitoksia tekemästäni työstä ja toivon mukaan voimme lähettää vahvan yhteisen viestin Euroopan unionin puolelta. Totean ja samalla todeten, että olemme tunnilaisten rinnalla, olemme valmiita heitä auttamaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, koska kyse on todellisesta oikeasta kumppanussuhteesta. Tak. Dziękuję. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt sitten maatalousvaliokunnan nimissä puhuu Clara Aguilera Garcia. Olkaa hyvä. Suuret kiitokset puhemies. Arvoisa komission jäsen Malmström, haluan myös onnitella esittelijä Sarnesia eh, ja itse olen maatalousvaliokunnan valmistelija. Katson, että meidän rooliamme ei ole kylliksi tunnustettu. Haluan puheenvuorossani todeta, että maatalousvaliokunta on tukenut tätä poliittista sopimusta näiden kirjallisten yksipuolisten kauppatoimien suhteen. Siis enemmistö oli tämän ehdotuksen takana ja näin ollen me tuemme tätä poliittista sopimusta, mutta on todettava, että tässä ei suojella Euroopan unionin oliviöljyn tuottajia. Monet maaseutualueet, muun muassa oma alueeni Andalusia, ovat hyvin riippuvaisia oliviöljyn tuotannosta meidän on ymmärrettävä, miten suuri vaikutus tällä sopimuksella on tai näillä toimilla on. Pyytäisin, että 11, 12, 13 ja 14 tarkistuksemme otettaisiin huomioon. Nämä eivät vaaranna millään tavalla Tunisian ansaitsemaa tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä epp ryhmänä nimissä edustaja Santiago Fisas äh, Aisela. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia on puheenvaikanne. Kiitoksia puhemies. Arvoisa kolme. Tunisia on mahdollisesti äh, Välimeren äh, etelärannan ainut kohti demokratiaa kulkeva valtio se on huono esimerkki radikaali-islamisteille, jotka yrittävät epävakauttaa Tunisiaa kaikin tavoin. Näin ollen Tunisian kokemat ajat ovat hyvin vaikeat ja sen takia meidän on tuettava heitä. Tuemme myös näitä kiireellisiä yksipuolisia kauppatoimia. Kuitenkin meidän viljelijämme eivät saa joutua maksamaan näiden toimien viuluja. Meidän on taattava se, että Euroopan oliviöljyn tuottajat eivät kärsi tästä sopimuksesta. Näin olemme tehneet joukon tarkistuksia, jotka selventävät tätä asiaa ja joiden tukea toi, joille toivon tukea. Eh, nämä kirjalliset yksipuoliset kauppatoimet eh, eivät eh, mitenkään estää unionin ja Tunisian, Tunisian vapakauppasopimusneuvottelujen käynnistämistä. Ehdottomasti tuemme näitä neuvotteluja, jotka ovat merkittävä askel kohti demokratiaa Tunisiassa. Kiitos paljon. Kiitos teille ja seuraavaksi SD-ryhmän nimissä Emmanuel Morel. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mikrofoni. Euh, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että kaikki täällä salissa pyrkivät samaan, eli auttamaan konkreettisesti ja kestävällä tavalla Tunisia ja Tunisian kansaa. Se on tietysti jo sanottu, mutta täytyy muistuttaakin siitä, sillä meille eurooppalaisille on tärkeää. Tunisiahan on samalla arabikevään kehto ja sen symboli. Se on osoittanut, miten voidaan onnistua demokratian vakiinnuttamisessa. Ja kuten täällä todettiin, sillä on ollut edellä valtavan suuria haasteita, poliittisia haasteita, terrorismiuhka, yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita, e, matkailualan heikentyminen ja työttömyys. Me olemme selkeästi nähneet, millä tavalla Tunisia on kyennyt näistä pääsemään yli. Tämä päätös on erittäin tärkeä ja monet jäsenvaltiot ovat siinä mukana. Toiseksi se, mitä voidaan nyt tehdä väliaikaisella tavalla ja kiireellisesti on, että laajennamme tätä oliviöljykiintiötä nollakiintiön asti. Kun otetaan huomioon se, miten tärkeä tunisilainen oliviöljy on markkinoillamme. Se vaikuttaa myös eh, varmasti hintoihin meidän markkinoillamme. Se on väliaikainen menettely, joka antaa hieman hengähdystaukoa Tunisialle. Tällä hetkellä erityisesti toteaisin, että kysymys on kumppanuussuhteesta. Kumppanuussuhteesta, joka ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös poliittinen. Se edellyttää sitä, että se on tällainen epäsymmetrinen ja eteenpäin katsova suhde ja samalla se merkitsee sitä, että kaikki kansalaisyhteiskunnan osapuolet ovat siinä mukana. Meidän täytyy tietyllä tavalla osoittaa Eurooppana tässä sopimuksessa, että ei kysymys ole mistään tavanomaisesta liike-elämän sopimuksesta, vaan että meillä on poliittinen pakko viedä sitä eteenpäin. Ja minusta meidän täytyy myös siinä mielessä vastata myös Tunisian kansan toiveisiin. Merci beaucoup, monsieur député. On behalf... Kiitoksia, arvoisa edustaja. Seuraavaksi Notis Mariassa. Olkaa hyvä. Troika αυτοχοποιεί τους Έλληνες αγρότες και διαλύει τον αγροτικό τομέα. Kiitoksia, puhemies. Maataloussektori Kreikassa on sellaisessa tilanteessa, että maanviljelijöiden tukiverkosto on rappeutumassa kreikkalaisen öljyvielyn tuottajilla – on ollut melkoisia vaikeuksia ilmaston ja muidenkin asioiden vuoksi. Euroopan unioni saman aikaan antaa tullivapaana olivin öljyn tuontikiintiön kaudella 2016-2017 Tunisialle. Tämä on jälleen kerran isku Kreikan kansaa vastaan. Miksi sitten tällainen lainsäädäntöehdotus on tehty tuliopaan kiintiön antamiseksi tammikuusta 2016 eteenpäin. Miten tämä tullaan kattamaan? Onko tästä sovittu? Kreetan, Leisboksen saaren tilanne, saaren, jolla on valtava pakolaistulva. Noilla alueilla ei kerta kaikkiin kestetään mitään takaiskuja. Eh, Group, eh, Mariette. Kiitoksia. Mariette Schake seuraavaksi liberaaliryhmän nimessä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies komission ja sen kollegat. Mehän ilmaisemme tukemme yhteistyön tiivistämiselle EUn ja Tunisian välillä kaupan kautta. Ja Tunisian kansalaisille sanomme, että tiedämme aikojen olevan vaikeat, mutta ähm, olemme hyvin liikuttuneita taistelustanne ensin autoritääristä hallintoa ja sitten islamisteja vastaan. Tunisiaan on oltava esimerkki rauhanomaisesta muutoksesta. Kuitenkin polku kohti demokratiaa on hyvin vaikea ja EU on oltava Tunisian merkittävin tärkeä kumppani. Viisi vuotta sitten Muammer Basisi epätoivon hetkellä sytytti itsensä tuleen, teki polttoitsemurhan. Hän Eh, hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia maassaan, vaikka hänellä oli hyvä koulutus. Hallitus eh, esti näiden nuorten hänen kaltaistensa nuorten etenemisen. Nyt eh, tunisialaiset todella ansaitsevat rauhaa ja vakautta ja hyvinvointia voidakseen muotoilla oman tulevaisuutensa. Näin ollen tämä tulliton oliiviöljyn tuonti, mm, kiintiön nostaminen Euroopan unionin tulee olemaan ratkaisevan tärkeää Tunisialle. Kiitos. Uh, on behalf, uh, Kiitoksia. Seuraavaksi kueryhmän nimissä puheenvuoron esittää Patrick Le Järikkä. Puoli, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Aivan kuten täällä esitteli Desarnes totesi, meidän velvollisuutenamme on edesauttaa Tunisian kansaa sen vapautumisesta. Se on joutunut vastaamaan suuren kuohuntaan terroristi-iskujen seurauksena, jotka ovat vaikuttaneet myös voimakkaasti sen työllisyyteen ja taloustilanteeseen. Suositumustariffin puitteissa tehty yhteistyö voi ottaa myös huomioon sen, mitä tarvitaan kummallakin puolella välimertä. Se koskee sekä hedelmä- ja vihannesalaa, joiden kohdalla on tehty sopimuksen avulla voidaan välttää haitallinen kilpailu. Lisäksi on esitetty kiintiöitä oliviöljylle. Vapakauppasopimuksen lisäksi meidän täytyisi katsoa myös sitä, millä tavalla mm, valuutarahaston tarkastelutilannetta ja miten me voimme edesauttaa esimerkiksi osuuskuntien toimintaa Tunisissa ja saada, tehdä vaikutusanalyysejä, jotta voidaan katsoa, mikä tilanne on tulevaisuudessa niiden suhteen. Eh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi vihreiden nimissä puhuu Hordi Sebastia. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Nyt kun me keskustelemme Tunisiasta, puhumme hyvin konkreettisista toimista. Tunisia lienee ainut Pohjois-Afrikan demokraattinen liittolaisemme ja meidän täytyy auttaa ja tukea tuota maata kaikin tavoin. Nämä mm, yksipuoliset kirjalliset kauppatoimet liittyen nämä äh, tullittomaan olivioiden tuotantoon saavat, äh, tuontiin saavat täyden tukeen, niin vaikka itse tulenkin maasta, joka tuottaa paljon ja hyvää oliviöljyä, mutta meidän on oltava solidaarisia terrorismi, siirtolaiskriisi, Libyan siirtolaiset ja muut ovat todella vaikeita ongelmia Tunisialle, joka ansaitsee apumme. No nyt puhutaan jälleen vapaakauppasopimuksesta – joka on erittäin epätasapainoinen, kun ajatellaan Euroopan unionia vastaan tätä pientä eh, talousaluetta, jolla on heikkoutensa. Joten kun ajatellaan eh, eh, tunisialaisia, niin tämä vapaakauppasopimus ei ole saanut Tunisian kansalaisyhteiskunnan tukea. Maata voitaisiin tukea monilla muilla tavoin. Ehkäpä nämä uusliberalistiset ajatuskulut voitaisiin unohtaa. Maa ei ole valmis vapaakauppasopimukseen. Poliittinen tuki ja taloudellinen tuki eivät edellytä vapaakauppasopimuksen solmimista kuitenkaan. On behalf e, e, FTD Group. FTD-ryhmän nimissä puhun nyt Edustaja Rosa D'Amato, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kollegi, non fate... Kiitoksia puhemies arvon kollegat. Nyt ei kannata tehdä valtaisaa virhettä. Emme me auta tunis, tunisialaisia sillä, että otamme tällaisen nollatariffi kiintiön käyttöön. Me vain pelkästään tuhoamme Etelä-Euroopan maataloutta. Teidän kannattaa kuunnella kuluttajiemme ja viljelijöidemme huolet, kun he ovat huolestuneita oliviöljyn hinnanlaskusta. Euroopan parlamentin agrivaliokunnan puolella tästä on keskusteltu. Tässä on sellainen riski, että tässä tulee hyvin paljon väärännettyä oliviöljyä. Oliviöljy tuodaan sitten muualta ja sitten Italiassa leimataan lappu päälle, jossa lukee, että made in Italy. Nyt ei pitäisi tehdä tällaista päätöstä ilman tätä huomioon se vaikutus, joka tällä on ympäristöön ja työllisyyteen. Pelkään pahoin, että jotkut ihmiset haluavat tätä oliviöljyä Italiaan Tunisiasta. Joku on keksinyt ovelan ajatuksen pistää sitten väärentyn merkinnän ja väittää, että tämä Italiasta oliiviöljyä. Italiassa muun muassa on 100 000 litraa tunisilaista oliiviöljyä, takavarikoitu öljy, joka oli määrä myydä italialaisena öljynä. Tämä ei auta millään tavalla Tunisia. Jotkut vaan hyötyvät tästä valtavasti rahallisesti, jotkut yritykset. Kyse on eteläisten maiden maataloudesta, joka tulee kärsimään ja maksamaan viulut. Koko Euroopan pitäisi auttaa Tunisia taistelemaan islamilaista fundamentalismia ja köyhtä vastaan. Kyllä, kyllä. Tarvitsemme Euro-välimereen maatalouden strategian, jolla olisi lisäarvoa myöskin meidän viljelijöillemme ilman, että annetaan tällainen y- y- kertaluontoinen apu Sosialistit ja EPP kannattavat sitä, että tunnelista oliviöljyä tuodaan Eurooppaa, mutta samalla te autatte kuitenkin sotaa ihmisten välillä tällä tavalla. Uh, do you accept blue card? Hyväksyttekö edustaja Kappelin esittämän kysymyksen sinisen kortin, sinisen kortin nojalla? Hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä. Mikrofoni ei ole päällä. Parahin kollega, viittasitte tässä juuri mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin Italian oliviöljyteollisuuteen. Oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin oliiviöljymarkkinat on vuosittain noin 200 miljoonaa tonnia? Nyt puhutaan 35 000 tonnista ja että Italiastakin tulee. Italia on tuonut 500 000 tonnia oliviöljyä muista maista. Jos haluatte tukea tuottajianne, niin ehkä teidän kannattaisi huolehtia siitä, että he toisivat vähän vähemmän oliviöljyä maahanne kuin tämä pieni pisara meressä, joka tulisi Tunisiasta. Haluatteko vastata tähän kysymykseen? Quel che ho detto è ben diverso. Ho mitä minä sanoin aiemmin? Oli hieman eri asia. Minä puhuin Euro-välimeren maatalouspolitiikasta mukaan luettuna Pohjois-Afrikan maat. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki tuottajat otettaisiin huomioon. Ei pidä unohtaa, että Euroopassa on myöskin oliviöljyn viljelyä. Kaikissa maissa ei ole kuitenkaan samoja viljelymenetelmiä, siksi saattaa syntyä sotaa tuotteen välille. 25 000 tonnia ja sitten taas 6 000 tonnia vielä lisää EU-politiikan vuoksi Euroopan markkinoilla. Kaikkien pitäisi olla auttamassa Tunisia, ei pelkästään Etelä-Euroopan oliiviöljyn tuottajien. Tietystikin meidän täytyy auttaa Tunisia. Se on erittäin tärkeää demokratian kannalta, mutta ei tällä tavalla. On behalf of e Kiitoksia, edustaja Damato. Seuraavaksi INF-ryhmän e nimissä Philippe Loiseau, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Hyvä puhemies, niin minulla on kommentteja, jotka koskevat tätä ehdotusta. Ensinnäkin jälleen kerran Euroopan parlamentti puuttuu demokraattiseen prosessiin omalla toiminnallaan ja se tapahtuu aivan liian usein. Mehän tunnemme jo tiettyjen eurooppalaisten maiden toiminnan demokratisointiprosessissa muualla, esimerkiksi lähi mutta mitä vaikutusta on oliviöljyn tuonnella sitten Tunisian demokraattiseen tilanteeseen? Se vaikuttaa vain haitallisesti eurooppalaiseen oliviöljytuotantoon. Se on, tuo toimiala on jo nyt erittäin suurissa vaikeuksissa, eikä se tätä tarvitse enää, sen tarvitsisi enää kantaa uutta tällaista taakkaa. Siitä syystä minun mielestäni on täysin tarpeetonta toimia tällä tavalla. Lisäksi epäoikeudenmukainen kilpailu, koska tuontiveroja ei ole, on myöskin erittäin haitallista. On tärkeää, että unioni toimii solidaarisesti Euroopan eteläosaa kohtaan. Ja näin tätä ehdotusta täytyisi muuttaa, sillä sellaisena kuin se tällä hetkellä on, se ehdottomasti vaikuttaa haitallisesti eurooppalaiseen maatalouteen. Kiitoksia arvon edustaja tästä puheenvuorosta. Nyt sitten sitten puheenvuoron saa Salvatore Cicu. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, Kiitos. Puhemies, haluaisin tehdä selväksi, että minä henkilökohtaisesti kannatan sellaista eh, kohesiopolitiikkaa, joka tukee demokratiaprosessia Tunisiassa, mutta vastustan aivan täysin sitä, että ryhdytään tämän kaltaisiin toimiin kuin nyt on ehdotettu oliviöljyn suhteen. Ei oliviöljyn vuoksi, vaan siksi, että tällä kertaa ehkä vuorossa on oliviöljy, ensi kerralla tomaatit, sitten viini. Eli kyse on vain muutamien harvojen alueiden tuotannosta. Entäpä liha vaikkapa? Ja nyt kerta kaikkiaan tilanne on sellainen, että meidän täytyy jakaa tätä taakkaa laajemmin. Sisilia, Apulia, Sardinia kärsisivät tästä kovasti, eikä nyt kyse ole siitä, kuinka paljon tuotetaan, vaan kyse on niistä vahingoista, joita tässä aiheutetaan pienille äm, tuottajille. Lisäisin vielä, että Euroopan uskottavuus tässä kärsii entistä pahemmin. On hyvin vaikea välittää myönteistä kohesioviestiä, jos tällaisiin toimiin äh, turvaudutaan. Minä olen tehnyt äh, tarkistuksen, joka haluaa hylätä koko ehdotuksen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Viktor Postinaru. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. President, Madam Kiitoksia paljon puhemies, rouva komission jäsen arvon esittelijä. Voisin ensinnäkin kiittää esittelijä hänen erinomaisesta mietinnöstään. Minä tuen sitä täysin ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Tunisia on inspiraation lähde meille kaikille. Se on menossa kohti demokratiaa, mutta tänä päivänä se on suurten haasteiden edessä. Taloudelliset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haasteet ovat valtaisat. Meillä on kaikki syy tukea maata. On tärkeää osoittaa solidaarisuutta ja tukea maalle lupaustenne mukaisesti. Näitä lupauksia on aivan liian vähäisessä määrin vasta pistetty täytäntöön. Tällaiset yksipuoliset ja kaupalliset toimet ja tunnisien hyväksi ovat äärimmäisen tärkeitä ja kiireellisiä, joten pyydän, että te tuette tätä esitettyä tekstiä esitetyssä muodossa, Esitetään laatimassa muodossa. Meidän pitäisi pyrkiä välttymään siltä, että jollakin tavalla toimitan tunnisen etujen vastaisesti. Tämä on erittäin tärkeä tunnisen kansantarjan kannalta. Siellä on meneillään kriisi. Oliviöljy on erittäin tärkeä vientituote tunniselle. Siksi on niin tärkeää tukea tätä aloitetta. Kiitoksia. Seuraavaksi jäsenko Salimovic, olkaa hyvä. Thank you very much. The Kiitoksia. Tunisian kohdistuneet terroristi-iskut ovat vaikuttaneet valtavasti Tunisian jo heikkoon talouteen. Siitä syystä komissaarin aloite oliviöljyn lisätuontiin on tervetullut. Olen kuullut täällä joidenkin jäsenten valittavan katastrofaalisista vaikutuksista, joita näillä tuonen lisäyksillä olisi. Eurooppalaiset käyttävät suurin piirtein saman määrän öljyä joka vuosi. Meidän tuotantomme on vähentynyt miltei 50 prosenttisesti ja sen öljyn määrä, joka tulee Tunisiasta loppujen lopuksi on noin 1,7 prosenttia. Kysymykseni näille jäsenille on se, millä tavalla yksi lisäprosentti nyt sitten tuhoaa eurooppalaiset markkinat, josta puuttuu 48 prosenttia. Minäpä kerron, millä tavalla se vaikuttaa tunisialaisiin. Oliviöljyn piirissä on yli miljoona työllistynyttä. Se on kaikkein suurin maatalousvientiartikkeli. Se tuo toivoa. Meille se ei ole mitään. Tunisialle se on suuri asia. Toivottavasti parlamentti osoittaa luvattua solidaarisuuttaan äänestyksessä huomenna. Kiitoksia. Laura Eleonora Forenzo, yksi minuutti, olkaa hyvä arvoisa eh, Kiitos puhemies. Henkilökohtaisesti hyväksyn komission tavoitteen, nimittäin Tunisian demokratian tukemisen ja tietenkin talouden tukemisen demokratian lisäksi, jotka ovat horjuneet. Minä kannatan kaikkia solidaarisia toimia eh, eteläisten naapuriemme kanssa, mutta eh, näitä ehdotettuja toimia eh, ehdottomasti vastustan. Kyse on uusliberalistisesta linjasta, kun ehdotetaan lisää vapaa kauppaa tai tullittomuutta. Velkojen anteeksi antaminen olisi toinen asia. Tämän mielestäni on pelkkää retoriikkaa. Olisi ollut parempi toimia toisin. Tästähän hyötyvät vain suuret eurooppalaiset vientiyritykset. Ja juuri eteläisen Euroopan, esimerkiksi Apulian, oman kotialueeni, oliviöljyn tuottajat, jotka ovat muutenkin jo puun ja kuoren välissä, kärsisivät tästä ja näistä toimista. Aion äänestää vastaan suojellakseni paitsi Euroopan tuottajia myös Tunisian. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron esittää Daniel Kaspari. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, arvon kollegat, me haluamme auttaa Tunisia, mutta odotamme jotakin myöskin Tunisialta jotakin vastapainoksi. Haluamme auttaa Tunisia siten, että annamme heille lisäkiintiön Oliverin tuomiseksi Eurooppaan. Ja haluamme auttaa Tunisia siten, että parannamme Tunisian pääsyä Euroopan markkinoille vapaakaupasopimuksen kautta. Tunisia täytyy kuitenkin pitää myöskin kiinni omista sitoumuksista ottaa ne vakavasti, kun tällä hetkellä näen, että kuinka monet tunnistavat matkalla kohti Eurooppaa, niin juuri tällaisia pakenemisen syitä vastaan meidän täytyy kamppailla. Tällä hetkellä tulisi on vaikea ottaa pakolaisia vastaan, koska ei oikeastaan ole mitään pakemisen syytä. Minun maassani vuonna 2015 ei ollut yhtäkään ainoata sellaista maahantulijaa, jolla, jonka, jolle olisi annettu turvapaikka, turvapaikkahakemusta 90 0,0 prosenttia. Toivon, että Tunisia tekee yhteistyötä myöskin tällä saralla meidän kanssa, jotta tämä ongelma voidaan ratkaista. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitoksia paljon edustaja Kaspari tästä puheenvuorosta. Ja nyt sitten puheenvuoron saa Edustaja Maria Arena yksi minuutti, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvä esittelijä. On totta, että vapakauppasopimuksesta neuvotellaan aika ainutlaatuissa olosuhteissa vuoden 2011 jälkeen ja jopa ennen vuoden 2011 vallankumousta tarvitsee apuamme ja olen ilahtunut tästä oliviöljysopimuksesta. Olen kyllä aika yllättynyt joidenkin kollegoiden puolustuskannalle asettamisesta, jotka ovat huolissaan noin kahden prosentin vaikutuksista eurooppalaisen oliviöljyn tuotantoon, kun taas joskus kun neuvotellaan vapaakauppasopimuksesta, jolla saattaisi olla todellakin paljon haitallisempia vaikutuksia maatalouteemme, niin silloin he puolustavat näitä Äh, kynsin hampain. Siitä syystä minusta kannattaisi nyt katsoa todellakin sitä, mitä tässä oikeasti on, mistä tässä oikeasti on kysymys maatalouden suhteen. Meidän täytyisi myös kiinnittää huomiomme siihen, että työpaikkojen luonnin suhteen saadaan aikaiseksi jotain. Kun otetaan huomioon tämä sopimus, se vaikuttaa myös kilpailukykyyn. Ja aivan kuten komissaari totesi, meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiomme siihen, että kansalaisyhteiskunta on riittävästi mukana. Sillä on paljon tietoa meille annettavaa ja kiitoksia vielä kerran teidän te- tekemästänne työstä. Madame de... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu edustaja Salvatore Dominico Poliese. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Io credo che non ci può... Kiitos, puhemies. Ei täällä varmastikaan ole ketään, joka ei tuntisi solidaarisuutta Tunisian kansaa kohtaan raukkamaisten viime vuoden terroristiiskujenkin jälkeen. Mutta nyt on niin, että Eurooppa on kuitenkin 500 miljoonaa euroa hyväksynyt tueksi. En tiedä, onko tämä nyt aivan oikea reaktio tukea tätä nuorta demokratiaa. Nämä 70 000 tonnia oliiviöljyä niiden 500 tuhannen tonnin lisäksi. Ja kyllä nyt on niin, että erityisesti eteläisen Euroopan ja muun mm. muassa Italian tilanne on hyvin vaikeaksi. Sillä täällä jo viitattiinkin puutautiin, joka Ähm, johti siihen, että oliviöljytuotanto äh, jo joutui polvilleen ja nyt joutui entistä vaikeampaan tilanteeseen. Kiitos sitten edustaja Pantseri, yksi minuutti. Kiitoksia paljon Rova Sarnesille ensinnäkin hän tekemästään työstä. Hyvin paljon tunnisien tilanteista on täällä tullut jo sanotuksi. Uskon, että Euroopan unionin tehtävänä on myötävaikuttaa maan talouden ja kehittymiseen, jotta tämä demokraattinen siirtymä saadaan onnekkaaseen lopputulokseen. Nyt ei pidä hukata aikaa. Neuvottelut kauppasopimuksesta täytyy viedä juuri tähän suuntaan. Meidän täytyy varmistaa, että tämä toimi vaikuttaa tunnisinaisesti jokapäiväisen elämään. Meidän täytyy erittäin avoimesti hoitaa kaikki neuvottelut niin, että pystymme auttamaan koko tunnisian kansalaisyhteiskuntaa Tämä on keskeinen seikka, jota Euroopan parlamentin kannattaa aina peräänkuuluttaa, eli kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja myöskin kun puhutaan Tunisian, Tunisian oliviöljyn ostamisesta, tämä täytyy näyttää tässä samassa valossa. Meidän täytyy käyttää maalaisjärkeä, kun me arvioimme niitä tarkistuksia, joita tekstin on etetty. Lopuksi totean sen, että Tunisia odottaa Euroopan parlamentilta erittäin tärkeää viestiä. Meidän täytyy luoda tasapainoiset kauppasuhteet maan kanssa. Kiitos paljon. one minute. Edustaja olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olemme sitä mieltä, että meidän tulee osoittaa solidaarisuutta niitä maita kohtaan, jotka ovat vaikeuksissa ja niitä, joihin kohdistuu terroristi-iskuja, kuten esimerkiksi Tunisiaan. Olemme kuitenkin huolissamme siitä tavasta, jolla tätä solidaarisuutta ilmaistaan. Ei pelkästään sen takia, että se saattaa jälleen kerran vahingoittaa maata, joka on haavoittuvassa tilanteessa, vaan e, myös siitä syystä, että voitaisiin käyttää muita ulkopolitiikan tai naapuruuspolitiikan tai humanitaarisen tuen työkaluja. On muita tapoja, joilla voidaan vahvistaa talouksia tämän kaltaisissa maissa. Samallahan me tiedämme tietysti myös sen, miten tärkeä oliviöljy toimiala on Välimeren maille, kuten myös Portugalille. Ja tästä syystä solidarisuusperiaatteesta sen ei tulisi kohdistua pelkästään EUn ulkopuolelle, vaan myös sen sisäpuolelle, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy suojata näitä jäsenvaltioiden avaintoimialoja. Ja meidän tulisi etsiä myös vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan tukea näiden maiden talouksia. Minä äänestän tämän mukaisesti. Kiitos sitten edustaja Barnier. Yksi minuutti. Mikrofoni. Kiitoksia. Euroopan politiikassa erittäin suuri haaste on juuri Tunisia, niin kuin kaikki ymmärrämme. Ensimmäisenä toimena auttaa maata on antaa oliviöljy tuonti kiintiö, ylimääräinen sellainen Tunisille. Tämä täytyy saada aika nopeasti. Meidän täytyy kumppanuussuhteessa varmistaa tasapuolisuus. Tässä pitäisi mennä pidemmällekin kuin pelkästään turvallisuuskysymyksiin. Muutenkin tarvitaan laimittaista yhteistyötä Maghrebin maiden kanssa. Tällä hetkellä vielä tänä päivänä ole. Euroopan unionin täytyy satsata kaikki diplomaattiset voimavaransa suhteiden parantamiseen. Me täytyy myöskin tukea Tunisian demokratian kehittämistä. Samalla taistelemme terrorismia vastaan, joka tuota maata riivaa. Taistelu terrorismia vastaan on taistelussa samalla suojelemme itseämme. Minun viestini on se, että kaikkien pitäisi tänä iltana kuunnella sitä, mitä täällä täysistunnossa sanotaan juuri tässä suhteessa. Via. Edustaja Lavia seuraavana, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Io... Kiitos, puhemies. Minä aion äänestää tätä ehdotusta vastaan. Minä haluan kaataa tämän ehdotuksen, sillä Tavoite on aivan varmasti oikea, mutta välineet tavoitteen saavuttamiseksi on valittu aivan väärin. Se, että mm, vähennetään tulleja, ei hyödytä Tunisian tuottajia tai kauppiaita millään tavalla. Tämä tulee hyödyttämään yksinomaan joukkoa eurooppalaisia oliiviöljyn tuojia, jotka tästä hyötyvät tosiaan. Tämä ei ole oikeaa politiikkaa, emme me tällaista Eurooppaa halua. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä ollaan menossa nyt aivan väärään suuntaan. Me rankaisemme jälleen alaa, maatalousalaa eteläisessä Euroopassa. Ja tämän lisäksi toimemme jäävät täysin vaille konkreettisia vaikutuksia tässä on kyllä hyvin, hyvin hämärä juttu menossa. Seuraavaksi edustaja De Castro, olkaa hyvä. Komissaari, onorevoli kollegi. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tunisian auttaminen tässä vaiheessa, kun se on erittäin hankalassa tilanteessa, on meidän moraalinen velvollisuutemme, emmekä halua sitä paeta. Jos olisi tehokkaampia ja käytännönläheisempiä tapoja auttaa Tunisia ja sen maataloutta esimerkiksi parantamalla parantamalla tuota oliiviöljyn laatua, joita tuodaan paljon EU-hun. Ja jotkut tunnialaisetkin ovat kyseenalaistaneet näiden toimenpiteiden järkevyyden. Ja todennäköisesti että se välttämättä auta tunnialaisia tuottajia niin paljon. Me emme siis toimi egoistisista syistä. Haluamme osoittaa solidaarisuutta, mutta erittäin haavoittuvainen toimiala on tietysti asia erikseen. Olisimme halunneet aivan toisenlaisen ehdotuksen ja pyytäisin kaikkia kollegoita tukemaan maatalousvaliokunnan esittämiä tarkistuksia, jotka ovat lieventäneet tämän ehdotuksen kilpailuvaikutuksia. Kiitos sitten edustaja Petir, yksi minuutti. Tunis puhemies. Tunisia on yksi harvoja maita, joissa saatiin hallituksen vaihdos aikaan arabikevään jälkeen ilman, että maassa syntyi valtaisa kaos. Sen sijaan demokraattinen siirtymä on onnistumassa Tunisia. Meidän täytyy auttaa Tunisia, koska siellä demokratia on vielä kovin heikolla pohjalla. Tunnistan täytyy saada tuoda tuotteita Euroopan markkinoilla, mutta samalla täytyy varmistaa, että eurooppalaiset maanviljelijät eivät tästä joudu kärsimään, niin kuin he joutuvat kärsimään Venäjän vientikielon vuoksi. Öljy, oliviöljy on Tunisian kaikkein tärkein tuonti tai vientituonte korjaa, Siksi juuri tällä tavalla Tunisia kannattaa tukea. Tämä ei saa haitata kuitenkaan Euroopan unionin oliviöljymarkkinoilla toimivia tahoja. Euroopan unionilla on oikeastaan itse riittävästi oliiviöljyä. Meidän pitäisi auttaa kyllä Tunisia, mutta Euroopan unionin oliviöljyn tuotteen kannalta katson, että on hyvä, että tämä on sitten rajattu tämä toimi. Ja. Edustaja Silva Pereira, seuraavaksi yksi minuutti. Signora Presidente, signora Commissaria, comencemos pelo... Kiitos puhemies. Lähdetäänpä tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Euroopan unionilla on poliittinen velvoite kunnioittaa lupaustaan kauppasuhteiden vahvistamisesta Tunisian kanssa. Nyt sillä on myös merallinen velvoite tukea Tunisiaa järkyttävien terroristiiskujen jälkeen, jotka ovat iskeneet maan talouteen erittäin kovasti. Näin ollen Tunisian oliviöljyalaa tulee tukea, samalla toki ottaen huomioon se, että oliviöljy on myös hyvin tärkeä tuote monille EUn eteläisille jäsenvaltioille. Nyt tilanteet tai nämä toimet ovat täysin poikkeuksellisia ja vain väliaikaisia. Tämä tulee muistaa ja tuen esittelijää siinä, että tätä tulee tarkastella ja täytyy olla suoja järjestelmä, jottei Euroopan oliviöljy markkina häiriinny. Ja meidän on varmistettava ehdottomasti se, että äm, alan toiminta voi jatkua. Kiitos poliittisten ryhmien puheenvuorot päättyvät. Tähän nyt siirrymme menettelemään puhujalistaa. Serrano Santos saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um Kiitoksia paljon. Tunisia käy nyt läpi erittäin vaikeita aikoja. Se ansaitsee solidarisuutta Euroopalta, lisää tuontikiintiö oliviöljyn osalta. On yksi tapa osoittaa solidarisuutta. Tunisialle oliviöljysektori on erittäin tärkeä, mutta se on tärkeä myös Euroopan unionille. Ja aina kun ryhdymme toimenpiteisiin Euroopan unionissa, meidän täytyy varmistaa se, että takaamme sam- samalla oman sisämarkkinamme, sisämarkkinamme vakauden ja myöskin laatukriteerit täytyy muistaa muistaa varmistaa. Ja mikäli epätasapainoa syntyy maatalousmarkkinoilla Euroopassa, täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Meidän täytyy tarkalleen seurata, kuinka tuonti toteutuu ja mitä vaikutuksia sillä on. Tämä toimenpide täytyy ottaa täytäntöön ilman, että tästä syntyy minkään tyyppistä ennakkotapausta, eikä tämä saa vaikuttaa niin neuvottelut, joihin käytä, neuvotteluita käydään vapaakauppasopimuksen laatimiseksi Euroopan unionin ja Tunisen välillä. Edustaja Zufrida seuraavana. Grazie, presidente Siamo Kiitoksia, puhemies. Seisomme Tunisian kansan kanssa rintarinnan. Ja olen myöskin osoittanut paljon solidaarisuutta tunisialaisia kohtaan. Koko Euroopan pitäisi näin tehdä ja siitä syystä olisimme toivoneet, että kaikki 28 jäsenvaltiota olisivat olleet mukana tukemassa komission tekemää vaikutusanalyysiä. Mutta itse asiassa tämä väline, jota nyt harkitaan, rankaisee nimenomaisesti Etelä-Eurooppaa ja varsinkin Italiaa. Ja vain sen yhtä toimialaa, maataloutta. Tässä suhteessa mitään vaikutusanalyysiä ei tehty. Ei ole myöskään saatu kuulla tunisialaisten kansalaisjärjestöjen näkemystä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että ei tämä ole hyödyllinen menettely. Toivottavasti komissio muotoilee uudelleen ehdotuksensa, että todella voimme ottaa Tunisia. Chik. Kiitos sitten edustaja Kocic. Kiitos puhemies. Aivan aluksi toteaisin, että minä tulen äänestämään ehdotuksen puolesta. on minulla tässä joitain epäilyksiäkin, mutta äänestän puolesta siitä syystä, että asia on tärkeä, mutta täytyy myös tietenkin katsoa, mitä tapahtuu Euroopan markkinoilla. Tarkistukset ovat oikein hyviä ja nyt täytyy todella huolehtia myös siitä, että tuonti Euroopan unioniin ei hyödytä yksin omaan välikäsiä ja tuontiyrityksiä. Ei vaan sen tulee hyödyttää Tunisian oliviöljyn tuottajia. Tämä toimihan on myös poliittinen viesti. Meidän on tuettava Tunisian kansaa. Meidän on osoitettava, että Euroopan parlamentin ähm, tahto on tukea Tunisiaa ja sen kansaa. Ei saa käydä niin, että välikädet tästä vain hyötyvät, eikä todellinen äh, tunisialainen tuottaja. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin pitäisi auttaa ja tukea Tunisian demokratiaprosessia. Meidän täytyy tukea Tunisian taloutta, mutta ei kuitenkaan niin, että aiheutamme hallaa omille oliviöljyn tuottajillemme Komissiokin on todennut, että tällä saattaa olla vaikutusta Euroopan oliviöljymarkkinoihin. Siksi on erittäin tärkeää, että huomispäivänä Euroopan parlamentti hyväksyy ne oikaisevat tarkistukset, jotka minä ja muut valio- maatalousvalikon jäsenet jättivät. Ensimmäinen tarkistus pyrkii rajoittamaan toimenpiteen kahteen vuoteen. Samoin täytyy varmistaa, että oliviöljy on Tunisiassa valmistettua niin, että mitään petoksia ei pääse tapahtumaan eikä kuluttajia huijata. Neljäs tarkistuksemme vaatii sen, että kuukausittain tarkastellaan sitä tuontia, jota markkinoille tulee ja vaikutusta. Ja täytyy varmistaa, että Euroopan markkinat eivät romahda tiettyjen kuukausien aikana. Täten voidaan vähentää tämän toimenpiteen kielteisiä vaikutuksia. Mikäli tarkistuksia ei hyväksytä, silloin minä en epäröi äänestää koko tätä ehdotusta vastaan. Kiitoksia. Tämä päättyy menettelymän puhujalistaa. Seuraavan Puheenvuoron esittää komission jäsen Malmström. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. Tämä on mielestäni ollut hyvä keskustelu. Se osoittaa sen, että kaikki todella haluamme auttaa Tunisia. Se on hauras demokratia. Se todella äh, pyrkii toimimaan ja kansalaiset ovat toimineet rohkealla tavalla. Me tiedämme, mitä haasteita myöskin terrorismi on sille asettanut. Siitä huolimatta Tunisia taistelee ja meillä sen naapurina on velvollisuus tukea sitä. Sen talous on myös joutunut kärsimään valtavasti ja tästä syystä meillä on mahdollisuus ei pelkästään tukea taloutta, vaan myös tukea pitempää kumppanuutta, demokratisointia ja uudistusprosessia DCFTA eli vapaakauppasopimuksen avulla. Ja näin voimme varmistautua myös siitä, että se on epäsymmetrinen tietyt toimialat jäävät sen ulkopuolelle tai ne tulevat mukaan hitaasti. Prioriteetit määritetään yhdessä ja samalla tietysti kuunnellaan huolellisesti tunnisian ystäviämme. Kansalaisyhteiskunnan ehdottomasti mukana. Keskustelemme asiasta paljon tunnisian hallituksen kanssa. Kaiken täytyy olla avointa, kaiken sisältävää ja mahdollisimman toimivaa. Meidän täytyy toimia käsi kädessä siitäkin syystä, että Tunisiassa on myös erittäin dynaaminen ja vahva kansalaisyhteiskunta toisin kuin monissa sen naapurimaissa. Sopimuksella on paljon tärkeitä vaikutuksia tulevaisuudelle, mutta tietysti kestää jonkun aikaa ennen kuin vaikutuksia saadaan aikaiseksi. Meidän täytyy myös lyhyellä aikavälillä saada tuloksia. Yksi tapa tehdä näin on toimia oliviöljyalalla. Se on niin valtavan tärkeää tunnisen taloudelle. Ei tämä ole meidän ajatuksemme, Tämä on Tunisian esittämä pyyntö. Tunisia haluaa meidän tukevan sitä. No miten asia voidaan hoitaa? Se tehdään niin, että se on erittäin tärkeä asia Tunisialle ja meille erittäin vähäinen. Alle 2 prosenttia meidän kokonaisoliviöljyn markkinoihimme on tämä vaikutus. Olemme tarkastaneet tilannetta läheisesti ja sillä on marginaalinen vaikutus toimintamme. Arvoisat jäsenet, vaikka kuulenkin mitä sanotte, sanoisin, että teidän pelkonne ovat liioteltuja. Me aiomme jatkaa tilanteen valvomista. Kyseessä on kahden vuoden prosessi. Tämä on myös konkreettinen tapa tukea Tunisiaa lyhyellä aikavälillä. Sanottiin, että ei solidarisuuden pitäisi olla pelkästään sanahelinää, vaan meidän tulisi myös toimia sen lisäksi. Ja siitä syystä toivomme, että todellakin voitte tukea internetotusta ja esittelijää huomenna äänestyksessä. No. Kiitoksia paljon komission sen nyt puheenvuoron saa esittelijä Rova Desarnes. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle. Kiitän kaikkia puhujia, jotka osallistuivat keskusteluun. Uskon, että me kaikki täällä, vaikkakin meillä on hieman erilaisia näkemyksiä, meillä kaikki on samanlainen tavoite. Me haluamme, että Tunisia onnistuu. Tämä on kaikkien tunisialaisten etujen etujen mukaista. Uskon, että parlamentin viesti on selkeä. Selkeä vapaa, pelkä vapaakauppasopimus ja pelkä kauppa ei auta. Me tarvitsemme todellisen poliittisen kumppanuuden Tunisian kanssa. Nyt pyydettiin, että komissio harjoittaisi mielikuvitusta ja tekisi vuoropuhelua tai yhteistyötä kansallisyhteiskunnan kanssa. Me usein olemme kuulleet, että on erittäin tärkeää, että olisi ottavat omaksi nämä neuvottelut ja että neuvottelut eh, ei, neuvottelut ei kävisi, käytäisi jossakin vain eh, suljetun oven takana asiantuntijoiden kesken, vaan eurooppalaisten ja tunnisäisten täytyy päästä tähän mukaan. Tietystikin meidän täytyy auttaa Tunisia lyhyellä aikavälillä. Juuri siksi me tarvitsemme tätä kiireistä toimenpidettä. Te muistutitte siitä, että ei kysely siitä, että komissio yhtäkkiä keksi tämän ajatuksen, vaan pikemminkin tämä pyyntö tuli Tunisian puolelta. On erittäin tärkeää, kun kuulin kuulleitakin täällä parlamentin jäsenä täällä, ja kun kuultiin eräisiä näkemyksiä tästä, tästä ehdotuksesta, niin minä kyllä otin huomioon kaiken puheenvuoron. Nyt ei ole kyse siitä, että tuontimääriä, oliviöljyn tuontimääriä lisättäisiin. Mitään lisäystä ei ole kokonaisvolyymissa. Kokonaisvolyymi on tismalleen sama kuin aiemminkin. Lisäksi me yritämme kaikkiin noisiin varotoimiin tarkistukset, jotka on tehty maatalousvaliokunnassa, mikäli ne hyväksytään huomisaamuna, niin silloin vuoden kuluttua tulemme tekemään täsmällisen arvion tilanteesta ja mikä tällainen epätasapaino ongelmia on syntynyt, niin, mitä en todellakaan usko, niin silloin komissio tulee ehdottamaan korjausliikkeitä, korjaustoimia. Meidän täytyy osoittaa solidarisuutta ja parlamentti odottaa vahvaa poliittista viestiä Euroopan parlamentilta huomispäivänä, joten tarttukaamme nyt tähän haasteeseen ja lähettäkäämme tällainen viesti. Kiitoksia paljon. Yhteiskeskustelu päättyy tähän. Sain yhden esityksen tämän keskustelun päätteeksi. Äänestys siitä toimitetaan huomispäivänä.